S'il vous plaît. Merci de prendre place, euh, y compris. Euh, Voisitteko istutua paikoillenne? Meillä on tiivis asiallista, joten pyydän, ettei hukata aikaa, vaan aloitetaan samantien istutukaa ja niin voimme laittaa. Hyvää päivää kaikille. Haluaisin tervehtiä tämän valiokunnan entisiä ja uusia jäseniä. Tervehdin myös sihteeristöä, koko tätä tiimiä, joka tulee meitä tällä kaudella tukemaan. Varmaankin täällä on paikalla myös komission ja neuvoston edustajia, joita myöskin tervehdin Olen puheenjohtajan toimissa tässä hyvin vähän aikaa sen aikana. En, emme varmastikaan tule kyseenalaistamaan transatlanttista investointisopimusta, mutta puheenjohtajuuteni ei tule kovin kauan kestämään. Kuten näette, esityslista on aika lyhyt ja toivon, että tästä selvitään hienosti. Tärkein asia on tietenkin tämän valiokunnan puheenjohtajiston valinto. Ja aluksi valitsemme valiokunnalle puheenjohtajan. Kokous on nyt siis avattu. Ja muistutan jäsenille siitä, että tulemme valitsemaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja tälle valiokunnalle. Ensin puheenjohtaja, sitten varapuheenjohtajat. Monsieur Bartmus, que nous connaissons ici pour les anciens, euh, est-ce que c'est... Täällä on herra Bartsojo, entinen jäsen, onko teillä puheenvuoro, joka koskee työjärjestystä? Which rule? Which rule? Quel, euh, quel... Mikä artikla on kyseessä? Um, I would very much like, before the election of the... Ennen kuin ryhdymme valitsemaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, haluaisin kiittää sy- syrjään siirtyvää puheenjohtaja Moreira, joka on viimeisen, viimeisten viiden vuoden aikana todella ammattimaisesti hoitanut tehtävänsä ja haluaisin nostaa esille tämän kohdan. Halusin nostaa tämän esille jo viimeisimmässä täysistunnossa, mutta valitettavasti ei ollut aikaa. Kiitoksia pyydämme sihteeristöä lähettämään viestin jäsenten puolesta ja tervehdimme ja kiitämme puheenjohtaja Moreraa. No niin, nyt ilmoitan tässä luettelon varajäsenistä, jotka ovat täällä varsinaisten jäsenten sijaan tänään. Herra Valesa, Kasparin sijalla, Mato Adrover Feilnierin sijalla, Schweitzer Landbergisen tilalla. Monsieur Van de Kamp. Van de Kamp. Pabriksin tilalla. Kelly. Rova Kuistol Rovalin tilalla. Erik Andrieu Linfredin tilalla. ECRstä Starbati Campbell Perelmanin tilalla Aldesta, Sharantsova Marilde Sarnesin tilalla ja Van Balen Lansdorfin, Lambsdorfin tilalla sitoutumattomat sitten. Suprad Le Penin tilalla. Ah, hän onkin täällä. Meillä on siis vanhentunut lista tässä. Epitedios Obermanin tilalla, de Grave Salvinin tilalla. Nämä olivat siis jäsenyydet tänään. Siinä tapauksessa äänestystä tulee. Haluaisin muistuttaa siitä, että kaikilla jäsenillä pitäisi olla äänestyskortti mukana, mikäli näin ei ole ennen kuin istuitte paikoille, niin periaatteessa sihteeristön jäsenet ovat varmistaneet, että teillä on kortit mukana. Ja, ja mikäli näin ei ollut, niin tarvittaviin toimiin on pitänyt ryhtyä. Onko nyt kaikilla äänestyskortti? On. Hyvä, kiitoksia. Nyt valitsemme tämän valiokunnan puheenjohtajan. Olemme päätösvaltaisia. Täällä on yli neljäsosa, eli 11 jäsentä paikalla. Olemme reilusti suurilukuisempia täällä. Nyt haluaisin pyytää, onko ehdokkaita valiokunnan puheenjohtajaksi. Euh, je vais passer la parole à David Martin. Annan puheenvuoron David Martinille SND-ryhmästä. Ole hyvä. Standing chairmanship. Kiitos tästä ymmärtäväistä puheenjohtajuudesta. Ei tämä tule kestämään, älä huoli. Um, Minä haluaisin esittää Bernd Langea tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Ensisijaisesti tietävät, jotka valiokunnassa olivat, että hän on ollut, meillä on kokemus, että valiokunnasta hän on ollut myöskin sosiaalidemokraattien ryhmän koordinaattori, hän on ollut parlamentin jäsen 15 vuotta, hänellä on älyä Hänellä on, hänessä on vauhtia, hänellä on myöskin kärsivällisyyttä ja huumorintajua, mitkä ovat hyvin tärkeitä tässä ryhmässä, joten ehdotan, että Bernd Langesta tulisi puheenjohtaja sosiaalidemokraattisen puolesta. Kritik, peut niin no. Siitä sanottiin vähän kritiikkiä, mutta ei tullut muuta kuin myönteistä tästä, tästä tässä esittelyssä. Onko muita ehdokkaita, muita ehdotuksia puheenjohtaja ehdokkaaksi? Näin ei ole, joten mikäli Bien fait ses déclarations. Lande, onko hän antanut ilmoituksen rahoituksellisista sitoumuksista? Hyväksyykö hän David Martinin ja hänen ryhmänsä ehdotuksen? Kyllä vain. Onko hän valiokunnan varsinainen jäsen? Kyllä vain. Joten mikäli vastalauseita ei ole, ehdotan, että hyväksymme suosion osoituksen tämän nimityksen. Bert Lange. Bert Lange, je te donne mon fauteuil. Merci. No niin, Bert Lange, Anna sinulle tuoli, tuolini. Ja, liebe Kolleginnen. Hyvät kollegat, sydämelliset kiitokset luottamuksesta. Minä lupaan, että teen kaikkeni ollakseni kokouksen johtamisessa tulevaisuudessa sellaisella tavalla toimiva, että se vastaa teidän käsityksenne ja että tämä luottamus oli myöskin perusteltua. Meillä Intavaliokunnalla on hyvin vastuullisia tehtäviä ja meidän täytyy yhdessä viedä eteenpäin tärkeää lainsäädäntöä ja sopimuksia ja toivon, että voimme harjoittaa rakentavaa vuoropuhelua keskenämme asioiden eteenpäin viemiseksi. Salika minun ehkä nyt vaalien yhteydessä jälkeen vielä sitä muutama sana teille, mutta nyt kuitenkin jatkamme puheenjohtajiston täydentämistä ja varitaan ensimmäinen varapuheenjohtaja tälle valiokunnalle. Olemme jo todenneet, että lista jäsenistä ja heitä edustavista. Olemme todenneet, että on saavutettu päätösvaltaisuus. Paikalla on siis 11 jäsentä vähintään. Nyt kysynkin, onko ehdotuksia ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Peter Winkler. Winkler. Thank you very much, Chairman. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella teitä valinnasta puheenjohtajaksi tässä valiokunnassa. EPP-ryhmän nimissä Minulla on ilo ja myös kunnia ehdottaa Tokia Saifia ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi tässä valiokunnassa. Tokia Saifi, kollegamme, on hyvin tunnettu valiokunnan keskuudessa. Hän on ollut valiokunnan jäsen sen perustamisesta lähtien vuodesta 2004. Hän on ollut myös EPP-ryhmän varakoordinaattori Intassa viimeisimmällä kaudella. Hän on ollut esittelijänä ja varjoesittelijänä monissa merkittävissä aiheissa tällä kaudella, kuluneella kaudella. Ja hän on ollut myös Euromedin puheenjohtaja ennen kuin tuli sitten Euroopan parlamenttiin, niin toki Saifi on ollut äh, Ranskan hallituksen kehitysyhteistyöapulaisministerinä. Ja loppuun vielä totean, että olen varma, että hän on tärkeässä roolissa valiokunnan puheenjohtajistossa ja auttaa tehokkaan työskentelyn onnistumisessa. Kiitos. Dankeschön. Kiitos tästä ehdotuksesta. E, kysynkin nyt, onko muita ehdotuksia? Ei näytä olevan. Niinpä kysyn Rova Saifilta, onko hän täyttänyt ilmoituksen taloudellisista eduista ja onko hän tämän valiokunnan täysjäsen ja onko hän valmis hyväksymään ehdokkuuden ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Kyllä, puheenjohtaja ensimmäiseen, toisen ja kolmanteen kysymykseen. Kaikki siis kyllä. Kiitoksia. Madame Saifi. Kiitos, Rova Saifi. Ja nyt kysynkin, onko yksimielisyys siitä, että tämäkin paikka täytetään äänestämällä suosinosoituksilla. Tämän herzlichen Glückwunsch. kiitokset, Rova Saifi, ja toivon, että yhteistyö tulee hyvää, ja pyydän, että tekin tulette tänne eteen istumaan. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir... Niin, hyvät kollegat. Sitten valitaan toinen varapuheenjohtaja tälle kansainvälisen kaupan valiokunnalle. Onko ehdotuksia? Nova Kela. Thank you and congratulations the two. Kiitoksia ja onneksi olkoon teille molemmille valinnastanne. Haluaisin ehdottaa vihreitten puolesta Janik Jadota toiseksi valiokunnan varapuheenjohtajaksi. Niin kuin tiedätte, hän on tämän valiokunnan sitoutunut jäsen ja hän on tehnyt vuosikausia töitä kauppa-asioiden parissa. 94 vuodesta lähtien ainakin, ja hän on myös ollut Greenpeacein työssä mukana. Hän on arvokas jäsen tässä valiokunnassa, ja oli, olisimme tyytyväisiä, jos voisitte tukea häntä valiokunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi. Kiitos. Kiitos. Onko muita ehdotuksia? Ei näitä olevan. Joten Janik, sinullekin samat kysymykset. Oletko täyttänyt lomakkeen taloudellisista eduista? Oletko valiokunnan täysjäsen? Ja, ja oletko valmistunut valitaan ottamaan vastaan tämän tehtävän? Kyllä, herra puheenjohtaja, kyllä, herra puheenjohtaja, kyllä, herra puheenjohtaja. Kiitos, herra Jadot. Ja nyt tässäkin kysyn, Sopiko, että me suoritamme vaalin suosion osoituksin? Herzlichen Glückwunsch und kiitokset ja onnittelut ja pyydän teitäkin tulemaan eteen, herra Shadow. um jetzt das Präsidium. Ja nyt, jotta saadaan puheenjohtajasta täydennettyä, valitaan kolmas varapuheenjohtaja. Kuten sanottu, päätösvaltaisuus on täytetty ja myös nyt voimme kysyä heti, onko ehdotuksia. Bitte. Oui, monsieur le président. Puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä valinnastanne ja he onnittelen myös Janik Jadota varapuheenjohtajuudesta EPPn puolestaan. Minulla oli ilo ja kunnia ehdottaa Julio Winkleriä kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Julio Winkler on INTA-valiokunnan jäsenenä ollut vuodesta 2007 alkaen. Monet valiokunnan jäsenet tietävät, kuinka hyvää työtä hän on tehnyt ja hän on seurannut Länsi-Balkaneja koskevia asioita. Ennen parlamentin tuloa hän oli Romanian kauppaministeri 2004-2007 ja viestintäteknologiaministeri vuonna 2007. Olen aivan varma, että herra Winklerin läsnäolon puheenjohtajistossa tulee helpottamaan tämän valiokunnan töitä. Kiitoksia. Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin. Kiitos, rouva kollega, ehdotuksesta. Ja nyt kysyn, onko muita ehdotuksia ei näytä olevan. Kysyn herra Winkleriltä myös nämä kolme kysymystä. Onko hän ilmoittanut taloudellista edustaan? Onko hän valiokunnan täysjäsen? Ja onko hän valmis hyväksymään vaalin? Chairman, yes, I have submitted. Puheenjohtaja, olen antanut ilmoituksen taloudellisista etuisuuksista, niin olen valiokunnan varsinainen jäsen ja olisi kunnia tehdä työtä valiokunnan puheenjohtajistossa. Kiitos. Kiitos, herra Winkler. Ja nykyisin täälläkin sopiiko, että vaali suoritetaan suosionosoituksella. Ja väitän herra Winkler kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Ganz herzlichen Glückwunsch. Onnittelut, herra Winkler. Ja pyydän, että tekin tulisitte tänne eteen istumaan niin, että puheennisto on kokonaisuudessaan täällä edessä. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Präsidium ist voll. Niin, hyvät kollegat, puheenjohtajisto on nyt valittu ja olen varma siitä, että anteeksi, minä Unohdin neljännen varapuheenjohtajan. Niin, vielä kerran sama menettely. Neljäs varapuheenjohtaja. Täällä on siis täysivaltainen tämä kokous. Onko ehdotuksia neljänneksi varapuheenjohtajaksi? Emma McClarkin. Ja. Ja. Emma. Thank you, Chairman, and my Kiitos puheenjohtaja. Onneksi olkoon teille ja myös varapuheenjohtajille. Minä itse olin huolissani, että neljäs varapuheenjohtaja on unohtunut, mutta näen, että tuolisella kyllä on nyt tyhjänä ja valmiina. Jan Saradota, kollegaa, joka, kollega, joka edustaa Tsekin tasavaltaa, haluan ehdottaa tähän tehtävän. Hän on ollut viimeisen viiden vuoden ajan valiokunnan jäsen ja hän olisi erinomainen lisä puheenjohtajistoon. Toivottavasti tuette häntä. Hän on ECRn ehdokkaana. Kiitos. Kiitos herra Zahradil, äh, pyydän anteeksi tämän unohduksen, mutta olen varma siitä, että voimme harjoittaa hyvää yhteistyötä. Kysyn myös teiltä nyt nämä kolme kysymystä, kun muita ehdotuksia en ole huomannut. Oletteko tehneet ilmoituksen taloudellisista sidonnaisuuksista? Oletteko valiokunnan täysjäsen? Ja hyväksyttekö vaalin, jos teidät valitaan? Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, I fulfilled... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täyttänyt kaikki velvollisuuteni mukaan lukkien taloudellisia sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus. Olen varsinainen jäsen ja mielelläni tulen puheenjohtajiston kanssa hyväksyn siis tämän. Kiitos Al Sahradil. Ja nyt kysymys. Sopiiko, että suoritamme vaalin suosion osoituksilla? Valitsemme Sahradilin neljäksi varapuheenjohtajaksi. Ja, herzlichen Dank, liebe Kollegen. Kiitoksia, hyvät kollegat. Näin olemme nyt saaneet puheenjohtajiston täysilukuiseksi ja pystymme toimimaan täysin ja pystymme ohjailemaan, luota, luotsaamaan tätä intalaivaa myrskyjen läpi. Seuraava kohtaistusistalla on kokouksien ajankohdat. Ne on ilmoitettu jo teille. Ja jos ei ole mitään huomautettavaa, niin vahvistamme ne. Ne ovat siis voimassa, siinä ovat kokousajan kohdat vuoden loppuun asti. Haluaisin erityisesti kiinnittää huomiota siihen, milloin on seuraava kokous, joka on 22. heinäkuuta kello 15. Ja silloin me voimme tehdä erinäisiä periaatteellisia ratkaisuja mutta myöskin äh, Radio Gyht tulee sille valiokuntaan, että saamme kuulla komission sieltä, mitkä ovat ajankohtaiset kysymykset kaupan alalla. En huomaa mitään vastalauseita kalenterin osalta, joten totean, että se on vahvistettu ja se tullaan vielä kerran lähettämään kaikille jäsenille ja varajäsenille. Eslistalla on kohtana neljä oikeastaan kieliprofiilin toteaminen, mutta kaikki varjäsenet, jotka valiokunnassa on, heitä ei vielä ole nimitetty, joten emme voi tänään vielä tätä profiilia löydä lukkoon ja lykkäämme asian 22. heinäkuuta pidettävään kokoukseen. Siihen mennessähän pitäisi olla tiedossa jo kaikki varajäsenet. Ennen kaikkea vetoaisin poliitsin ryhmiin, että he ne mahdollisimman pikaisesti myös nimittäisivät varajäsenet. Nyt sitten siirrymme kohtaan viisi. Minulla ei ole tänään mitään suuria asioita ilmoitettavaksi. Vielä kerran todellakin selkeä viesti teille, että yhdessä teidän kanssanne aion yhteistyöhakuisesti johtaa valiokuntaa. Ne, jotka olivat valiokunnassa viime vaalikaudella, tietävät, että että me parlamentin sisällä aika ajoin joudumme muiden valiokuntien kanssa kiistelemään siitä, mikä on oikea tie. Joudumme kiistelemään toimivallasta. Me kaupasta vastaavana valiokuntana Lissabonin sopimuksen kautta, mm, joka on antanut paljon toimivaltaa parlamentille, me osaltamme voimme antaa merkittävän panoksen Euroopan unionin toiminnalle. Ja on todeta, että meillä on nyt suurempi valiokunta, jäseniä on nyt 41, mikä merkitsee sitä, että se on monimuotoisempi ja tulee käsittelemään luonnollisesti sitten myöskin eh, monimuotoisemmin tavoin investointipolitiikkaa, kauppapolitiikkaa, tekijänoikeuskysymyksiä Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Olen vakuuttunut siitä, että monet kauppasopimukset, joita kaksi vuotta sitten sitten käsiteltiin kenties jossakin takkahuoneessa siksi, että yleinen kiinnostus sitä kohtaan ei ollut kovin suurta, ovat nyt saavuttaneet kansalaisyhteiskunnan laajan huomion, mikä on oikein, koska tämä politiikka hyvin keskeisesti määrittää ihmisten elämää Euroopan unionissa ja myöskin sen ulkopuolella. Ja siinä mielessä pidän hyvänä sitä, että kauppapolitiikka on tullut yhteiskunnallisen keskustelun keskipisteeseen kansalaisyhteiskunnan ja myöskin poliittisten puolueiden intensiivisen keskustelun kohteeksi, jotka keskustelevat kauppapolitiikasta ja liittyvistä kysymyksistä. TTIP, CETA, TISA ja monet muut sopimukset, niiden osalta tullaan jatkamaan edelleen tätä tietä. Minulle tämä on asia, joka on erityisen tärkeä siinä mielessä, että on tärkeää käydä keskustelua avoimesti, viedä sitä avointa keskustelua eteenpäin. Ja tarttua siihen, minkälaisia tarpeita keskustelulle on, ja niin, että viime kädessä kukaan ei koe jäävänsä sivuun. Kokonaisuudessaan kysymys siitä, miten kauppapolitiikka voisi olla oikeudenmukaista, eikä pelkästään vapaata, on kysymys, josta pitää käydä keskustelua konkreettisten tehtävien ohessa, jotka liittyvät näihin sopimuksiin. On syytä pohtia myös sitä, mikä on reilun kauppapolitiikan ydin Euroopan unionissa. Tähän jättäisin tämän tänään ja toivotan tai toivon vielä kerran, että voimme rakentavasti viedä eteenpäin tätä alusta. Ja nyt vielä kerran työllisyyspuheenvuoro. Herra Dartmo. Yeah, uh, just very, very quickly. Aivan lyhykäisesti. Olitte aivan oikeassa, kun puhuitte tämän valiokunnan kovasta työtaakasta ja niistä velvollisuuksista, joita Lissabonin mukaisesti tällä valiokunnalla on. Pahoittelen sitä, mutta näin kuitenkin on. Aikataulu on varsin kevyt ottaen huomioon TTIP ja muut sopimukset. Tämä ei ole asianmukainen foorumi, jolla äh, yritetään nyt kalenteria järjestää, mutta kenties voin kuitenkin nostaa tämän teidän tietoisuutenne jotta asiaa voidaan pohtia. Kiitos. Otamme huomioon teidän ajatuksenne, kalenteria ja työtaakkaa. Tullaan seuraavassa koordinaattorin kokouksessa 22. heinäkuuta myös käsittelemään. Ja jos todellakaan ei nyt näytä, näytä siltä, että kokousten määrä ei riitä, soimme lisäkokouksista. Totta kai kaikkea hyvää ja niin kuin sanottu, toivon, että saamme luotsattua laivaa eteenpäin yhdessä. Ja.